Okay, colleagues, shall we start? No niin, kollegat, aloitamme. So my apologies for the late start. Olemme hieman myöhässä. Olin toisessa kokouksessa niin kuin yleensä. Ehdotan ensin pari muutosta esityslistalle. Ensinnäkin kohdat 7 ja 8, eli yhteiskeskustelu viisumipolitiikasta. Sitä pitää lykätä. Ja kohdat 9, 10 ja 11 hoidetaan 50 minuuttia aikaisemmin kuin oli alun perin suunniteltu. Eli jos haluatte olla täällä paikalla näitä kohtia varten, niin tietäkää, että tätä on aikaistettu. Onko vastalauseita? Ei, eli voimme hyväksyä esityslistan. Tänään tulkkaus on tarjolla kaikkiin kieliin, paitsi iiriin. Ei vasta lauseita. Koordinaattorin suositukset. Um, first uh, feedback note of the meeting of... Eli palautusta kokouksesta 26. huhtikuuta. Teillä on tietoa tästä asiakirjoissanne ja sitten toinen asia Budil Valero on nimetty esittelijäksi Frontexin statussopimukseen Albanian kanssa. Eli tähän vaaditaan Euroopan parlamentin suostumus. Parlamentin pitää siis hyväksyä tämä sopimus. Voiko valiokunta hyväksyä nämä suositukset koordinaattoreilta? Kukaan ei vastusta. Sitten delegoidut ja täytäntöönpanosäädökset 7. toukokuuta komissio hyväksyi uuden delegoidun säädöksen, joka täydentää direktiiviä 849 vuodelta 2015, joka liittyy teknisiin standardeihin ja kriteereihin, jotka liittyvät elektronisen valuutan palveluntarjoajien yhteyspisteisiin. Tämän pohjana on direktiivi, joka liittyy rahanpesun torjuntaan rahoitusjärjestelmässä. Ja tästä toimitetaan tietoa kaikille Liben uutislehdessä. Ja parlamentilla on kaksi kuukautta aikaa vastustaa tätä ehdotusta. Ja jos joku valiokunnan jäsen haluaa vastustaa tätä, niin sen voi tehdä 28. toukokuuta mennessä puoleen päivään mennessä. Eli jos haluatte vastustaa tätä, niin lähettäkää perustelut puheenjohtajalle ja valiokunnan sihteeristölle ennen puolta päivää 28. toukokuuta. Sitten komission täytäntöönpanosäädöksiä on myöskin tullut kolme. Ensimmäinen liittyy tietoihin rajan ylitystietojärjestelmässä ja sen liite, ja toisessa muutetaan ja poistetaan tietoja rajan ylitystietojärjestelmästä ja sen liitteestä. Ja kolmas liittyy toimiin, jotka liittyvät tietojen syöttämiseen rajan ylitystietojärjestelmään ja sen liitteisiin. Ja pohjana on aset, direkt, asetus 226, joka liittyy rajan ylitystietojärjestelmän perustamiseen. Saatte tästä lisätietoa jälleen uutislehdessä ja jos teillä on vastalauseita, niin ilmoittakaa siitä sihteeristölle ennen 21. toukokuuta. No niin, sitten kohta kolme. Ensimmäinen varsinainen kohta esityslistalla. Eli Ballestero on paikalla hän on Frontexin perusoikeuksia koskevan neuvontavan foorumin päällikkö. Ja sitten täällä on myöskin paikalla Stefan Kessler, joka on Saksan Jesuitojen pakolaisavun johtava virkailija. Sekä Frontexin neuvontavan perusoikeusfoorumin puheenjohtaja. Eli tervetuloa tänne jälleen. Eli Saatte nyt puheenvuoron ja sen jälkeen käymme keskustelua. Ballestero, olkaa hyvä. Thank you very much. Hyvää iltapäivää. Kiitoksia puheenjohtaja. Ei ole tosiaankaan ensimmäinen kerta, että olemme täällä. Olemme kiitollisia jälleen kutsusta ja odotamme mielenkiinnolla tämän kertaista keskusteluamme, kun käsittelemme vuoden 17 Me ennen kuin aloitan korostamalla sitä, että me olemme neuvoantava eli Frontexille. Me toistuvasti korostamme tätä raporteissamme. Me emme, meillä ei ole mandaattia eikä kykyä, valmiuksia valvoa perusoikeuksien toteutumista Frontexin ja varmistamaan sen, että viraston toiminta ottaa huomioon ihmisoikeudet. Kuitenkin jatkossakin teemme mitä teemme, nimittäin tunnistamme riskejä ja rohkaisemme Frontexia käyttämään kaikkia tilaisuuksia, jotta voisivat parantaa toimintansa kautta perusoikeuksia. On monia tilaisuuksia ollut viimeisten vuosien aikana ja tulossa on lisää, jotka liittyvät laajentumiseen ja moninaisiin muutoksiin viraston toiminnassa ja sen mandaatissa sama koskee kehityksiä EUn yhdessä rajavalvonta hallinnassa. Me rohkaisemme näissä asioissa Frontexia nyt kuitenkin. Ja koska meidän mandaattimme on rajallinen, me haluamme korostaa myös sitä, kuinka tärkeä rooli perusoikeusvirastolla ja sen tiimillä on valvojan toiminnassa. Ja seurataan valppaasti viraston toimintaa. Tämä on edelleenkin hyvin tärkeää ja tervetullutta toimintaa. Te olette kaikki saaneet kopion tästä kertomuksesta, jonka julkaisimme viime viikolla ja odotamme kovasti tämän päivän keskusteluamme, joten ennen tätä keskustelua Stefan ja minä vain korostamme joitakin kohtia raportissa. Ensimmäinen asia on palautukset. Tämä liittyy lainettuun mandaattiin ja toimintoihin, joita Frontex on suorittanut tällä alueella. 47 prosenttia, mikäli en erehdy, on lisääntynyt palautusten määrä. Me olemme huomanneet kolmen tyyppisiä palautusoperaatioita. Me tänä vuonna halusimme juuri keskittyä vierailuissamme viraston toimintaan, joka on vieläkin avainkysymyksessä meille, että ymmärrämme paremmin, miten virasto toimii ja voiko se antaa, voiko antaa päteviä suosituksia ja arvioimme viraston toiminnan vaikutuksia. Tämä perustuu huomioihin, joita olemme tehneet ja joita meillä on ollut jo keskusteluja sekä Frontexin johdon että johtoryhmän kanssa ja on keskusteltu myös parempia turvatakeita, joilla varmistetaan se, että todellakin palautukset sujuvat asianmukaisella tavalla, myös palautukset vaikeassa oikeuksessa. Sitten kun Frontexin toiminta on lisätty, tämä on alue, jolla jatkamme edelleen työtä ja Frontex on tässä aktiivisesti itsekin mukana tämän vuoden aikana. Sitten toinen aspekti, jota korostaisin, on lasten suojelu niin kuin kuvataan tässä raportissa, olemme esittäneet yksityiskohtaisia suosituksia sekä lasten suojelusta että lasten turvaamistoimintatavoista virastossa. Teemme läheistä yhteistyötä perusoikeus vastuuhenkilön kanssa ja keskustelemmekin tästä teidän kanssanne hiljattain, mutta meille se, että hyväksytään kattava strategia ja toimintatapa tässä asiassa auttaisi siinä, että lastensuojelu on tällainen yleis, yleinen toimintapa eikä mikään erillinen toimenpide. Tämä valtavirtaistetaan koko viraston toimintaan. Me olemme suositelleet juuri, että tähän tämän tilanteeseen päästäisiin tällä tavalla. Sitten kolmas aspekti Tämä on asia, jota valiokuntanne on tukenut, nimittäin yksittäinen valitusmekanismi, joka hyväksyttiin uuden asetuksen myötä. Ja aivan erityisesti jatkossakin tuemme ja rohkaisemme Frontexia hyväksymään uusia säästöjä ja väittämään tietoja laajemmin, jos otetaan huomioon meidän suosituksemme. Ja toivottavasti nämä me, tämä mekanismi on tällainen relevantti ja helppokäyttöinen. Viimeisessä puheenvuorossaan vastuuhenkilö oli tästä selväsanainen. Hän ilmaisi huolensa siitä, että oli ollut vain yhdeksän toista tapausta, josta viisi oli hyväksytty, eikä tätä pidetty hyvänä kuvauksena siitä, mitä tapahtuu alueella, jolla Frontex toimii. Me tulemme keskustelemaan näistä ja tiedonjakomekanismista ensi viikon kokouksessa me teemme jatkossakin asian kohdalla työtä. Sitten neljäs alue, ennen kuin Stefan saa puheenvuoron, on sukupuoli ja työ, jota olemme tehneet vuodesta 15 eteenpäin olemme esittäneet suosituksia sukupuolikysymysten valtavirtaistamisesta. Frontexin yhteydessä on oikeastaan luettelo kymmenestä konkreettisesta toiminnasta, jotka yksityiskohtaisemmin käsitellään tässä raportissamme. Ja yksi syistä, miksi tätä juuri korostan, on, että meidän suosituksemme ovat olleet todella tervetulleita ja ne on otettu hyvin vastaan myös Frontexissa. Ja olemme alkaneet jo keskustelut viraston johdon kanssa kun se alkaa soveltamaan näitä suosituksia vuoden aikana. Arvostamme tätä työtä kovasti. Sukupuolityöt on saanut vahvaa tukea ja tässä on tehty yhteistyötä Frontexin perusoikeusvaltuutetun kanssa. Nyt Stefan jatkaa tästä. Uh, Meidän rutiinimme on se, että tavallisesti dueton muodossa esitämme tämän sisältömme ja olen toinen osa siis tätä duettoa. Tässä jo mainittiinkin ja vahvistettiin se, miten tärkeää perusoikeusvirkailijan työ on siinä, että viedään eteenpäin Frontexin toimintaa. Ja toistan sitä mantraa tässä yhteydessä, jota aina sanomme myös tässä valiokunnassa, Me tarvitsemme riittävästi virkailijoita ja henkilökuntaa perusoikeusvirastoon. Tällä hetkellä alle 2 prosenttia viraston kokonaishenkilökunnasta työskentelee tämän viraston hyväksi. Ja kun otetaan huomioon nämä paljon laajempi mandaatti ja kapasiteetti, joka tällä virastolla on, tämä ei ole riittävää, varsinkin jos katsotaan myös sitä vaikutusta, joka perusoikeuksiin Frontexin toiminnalla on. Haluaisin myös mainita, että suuri osa perusoikeusviraston henkilökunnasta tarjoavat teknistä apua. Ja siksi vain tuo kentällä olevat eh, virkamiehet tekevät tuota perusoikeustyötä, jotka tekevät yhteistyötä tässä asiassa. Olemme sitä mieltä, että tämä tilanne on sellainen, että lisäkapasiteetti merkitsee että täytyy olla huomattavasti enemmän henkilökuntaa. Täytyy myöntää siis tälle virastolle. Toiseksi olemme edelleen Frontexin kanssa käymässä keskustelemassa yksityiskohdista yhteistyössä kolmasen maiden kanssa. Turkki ja Libya ovat erinomaisia esimerkkejä siitä, miten hankalaksi ihmisoikeusyhteistyö voi muuttua. Yksityiskohti voidaan tietysti mennä keskusteluihin, keskustelussa, mutta jätän sen tämän, tällä hetkellä tähän Frontexin toiminnassa. Olemme keskittyneet edelleen Keski- ja eteläisen välimeren alueeseen, varsinkin kun pyritään ottamaan käyttöön kansalaisjärjestöillä käytännössääntöjä, kun ne ovat pelastamassa ihmishenkiä. Tässä yhteydessä haluaisin ottaa jokaista toimijaa, jotka ovat mukana henkilöiden pelastamistoiminnassa, asettamaan etusijalle – pakolaisten turvallisuuden ja suojelun tuolla aluksella. Sen pitää olla etusijalla verrattuna mihinkään muuhun. Samalla olemme toistaneet Frontexin, toim- Frontexin toiminnasta Unkarissa ja kehityskulun Unkarin lainsäädännössä. Tämä kaikki on lisännyt vaaraa ihmisoikeuksien vähenemiseksi. Ja lopuksi mainitsisin sen, että Frontexin perusoikeustrategian tukeminen, Frontex ja poliisi ovat kehittäneet tällaista strategiaa. Ja nyt sitten tuota strategiaa täytyy muokata olemme tuken, sanoneet, että olemme valmiina tukemaan toimintaa tässä suhteessa ja toivomme, että meidän virastomme tässä onnistuu lopputuloksena pitää olla, kuten strategiassakin heijastellaan, on se, että viraston kapasiteetti ja mandaatti säilyy ja sen vaikutus perusoikeuksiin. Kiitoksia. Okay, thank you very much. I think... Kiitoksia. Kaikki jäsenet suurin piirtein ovatkin paikalla, vaikka meitä ei ole kovin paljon paikalla. Kaikki haluat kuitenkin puhua. Tämä on kyllä aihe, joka kiinnostaa hyvin paljon. Tämä liittyy aivan EUn ydinarvoihin ja on aika äh, häiritsevää kuulla, minkälainen viesti teiltä oikeastaan tässä tuli. Seitsemän puheenvuoropyyntiä. Birgit Sipol ensin. Kiitoksia ja kiitoksia tästä esityksestä koskien raporttia. Teidän kommenttien jälkeen joskus meille saattaa tulla sellainen vaikutelma, että perusoikeusvirasto on vain jonkinlainen veruke kaikelle muulle, mitä Frontexissa tapahtuu. Ja miksi näin on? Tässä keskittyisin kahteen kysymykseen. Ensinnäkin ei ole suinkaan ensimmäistä kertaa tällaista selkeää vastentahtoista äh, Frontexissa tehostaa perusoikeuksien viraston roolia. Ja tämä on todella hälyttävää, koska tässä muodossaan virastolla ei ole minimivalmiuksiakaan hoitaa tehtävien mukaan lukien Frontexin perusoikeusvelvollisuuksien valvonta, niin kuin kuitenkin tehtäväksi annetaan asetuksessa. Ja sitten toiseksi molemmat puhujat tämän kyllä mainitsivatkin muistaakseni. Vieläkin on rajoituksia sen suhteen, että saataisiin tietoa, helpottaisiin tiedonsaantia, erityisesti tietoa, kun on tiedosta kyse tiedoista, jotka liittyvät operatiivisiin välineisiin ja toimiin. Niin nyt kun ollaan ravistamassa näitä kohtia, niin tässä tarvitaan todellakin ratkaisuja. Mitä voidaan tehdä? Mikä on teidän mielipiteenne? Ja mitä me Euroopan parlamentista käsin voimme tehdä, että voimme tukea teidän ne työtä ja yritämme löytämään ratkaisuja näihin kriittisiin ongelmakohtiin? Kiitos, Krista. Thank you, Chair, and, uh, Kiitos puheenjohtaja, kiitoksia tästä esityksestä neuvoantavan foorumin raportissa sanotaan, että Frontex on huomattavasti vähentänyt virkailijoiden määrää Unkarissa. Onko tietoja saatavilla siitä, kuinka paljon Frontexin virkailijoita on edelleen Unkarissa? Onko samanlaisiin toimiin ryhdytty Kroatiassa? Siellähän säännöllisesti on rikottu perusoikeuksia Tästä on kuultu monilta tahoilta viime vuosina. Frontexin johtaja totesi, että Frontexin läsnäala saattaa vaikuttaa siihen, että väkivaltaa käytetään vähemmän rajoilla ja myöskin dokumentoidaan olosuhteista paikan päällä. Tiedättekö, onko Frontex raportoinut mistään ihmisoikeusrikkomuksista turvapaikanhakijoita vastaan Unkarissa tai Kroatiassa – ja jos näin on, onko mitään raportteja saatavilla näistä asioista? Ja foorumilla on myöskin todettiin, että riski on nyt suurempi sen suhteen, että Frontex on mukana vakavissa ihmisoikeusrikkomuksissa. Vuonna 2017 yli 3200 laitonta käännytystä on tehty Kroatiasta Serbiaan – ja yli 4100 ihmistä on karkotettu Unkarista. UNHCR on kertonut näistä ja aktivistien mukaan Frontexin virkailijat ovat usean otteeseen olleet mukana tai nähneet väkivaltaa, joka on kohdistunut turvapaikanhakijoihin. Tietääkö foorumi näistä tapahtumista ja onko Frontexilla todisteita tällaisista tapauksista ja miten virasto vastaa näihin syytteisiin. Kiitos. Sitten Kinichi. Grazie, grazie, Kiitoksia puheenjohtaja. Haluaisin kiittää vieraitamme ja erityisesti en ainoastaan ystävällisyyden nimissä, vaan ihan sisällönkin nimissä, koska tässä on käsitelty alakohtaisia raportteja, jotka liittyvät esimerkiksi alaikäisiin maahanmuuttajiin, ja olen aina korostanut sitä, että alaikäiset maahanmuuttajat ovat nimenomaan lapsia ja heitä tulee aina suojella. Alkupuheenvuorossa puhuttiin siitä, että meillä pitäisi olla kattava strategia, jotta pystymme suojelemaan alaikäisiä maahanmuuttajia. Hiljattain Tiistain oli komission tiedonannon vuosipäivä ja päätöslauselmastahan äänestettiin täysistunnossa. Ja tämän jälkeen olemme pyrkineet siihen, että alaikäisiä maahanmuuttajia suojellaan tehokkaasti ja välittömästi. Eli viiden päivän sisällä pitäisi määrätä huoltaja ja niin edelleen. Eli millaista kritiikkiä riskiä esiintyy edelleen ja mitkä ovat asioita, joita me voisimme korostaa ja millä tavalla pystyisimme tukemaan teitä työssänne, jotta alaikäiset saavat tätä kaiken kattavaa tukea, jota he tarvitsevat. Kiitos. Kiitos, Ten Gomez. Kiitoksia kovasti vieraillemme. Haluaisin erityisesti tietää, voisitteko antaa lisäyksityiskohtia siitä, mikä on Libyan tilanne. Siellähän jäsenvaltiot ja Euroopan instituutiot kieltävät tämän tilanteen olemassaolon ja esittävät, että siellä vain paikalliset voimat, paikalliset asestautuneet voimat hoitavat pakolaiskysymyksen, mutta mehän tietämme, että kyseessä ovat epämättömästi joukot, jotka ovat saaneet valtuudet sortaa maahanmuuttajapakolaisia. Voisitteko antaa lisätietoja siis tästä ja kertoa siitä, mitä teidän mielestänne voisimme tehdä? Voitaisiin vaatia jäsenvaltiot vastuulle ja EU-instituutiot jotka ovat kieltäneet tämän todellisuuden. Tehän tiedätte tästä nyt enemmän. Ja sitten myös Unkarin kohdalla Kesla nimenomaan mainitsi tämän tilanteen. Siellähän Frontex, kuten totesitte, Frontexin varrena on se, että se on mukana ihmisoikeusrikkomuksissa, josta Unkarin hallitus on vastuussa. Minusta meidän tulisi tietää enemmän siitä, mikä teidän käsityksenne on. Kiitos. Mrs. Spinelli. Kiitos, Tän Spinelli. Mä ringrazio moltissimo. Haluaisin kiittää näistä esityksistä ja myöskin tuen sitä, mitä kollega Zippel sanoi. Mielestäni on mahdollista välttää tällaiset verukkeet – meidän pitää puhua selvää kieltä ja meidän on toimittava avoimesti. Meidän on vaadittava enemmän henkilöstöä ja parempaa asiakirjojen saatavuutta. Ja teidän pitää puhua selvemmin näissä asioissa. Ja sitten nämä käännytykset Libyaan – Raportissa puhutaan tietyistä huolenaiheista, joista ei puhuta sen tarkemmin, liittyen tiettyihin järjestöihin, ja osa on mukana myöskin teidän foorumillanne. Haluaisin siis tietää, kuka teidän foorumillanne on esittänyt näitä huolenaiheita, ja mitkä nämä, mitä nämä huolenaiheet ovat, koska raportissa puhutaan hyväksikäytöstä ja väkivallasta, mutta kuten hyvin tiedätte, on tappoja, raiskauksia, orjuutta. Tällaiset yleiset sanat eivät enää riitä. Ja toinen asia, josta haluaisin enemmän selkeyttää, on yhteys, joka on ja liittyy siihen, että yhä vähemmän on näitä tulijoita, mutta yhä enemmän on kuolemia välimerellä. Ja nämä kaksi asiaa tässä raportissa ovat erillään. Yhtäältä sanotaan, että merellä kuolee yhä enemmän ihmisiä. Tämä koskee sekä tätä vuotta että viime vuotta. Ja 2018 merikuolemia on enemmän ja Euroopan saapuvien määrä on laskussa tiedonsaannista vielä. Tämä liittyy rannikkovartioston tietoihin. Kaksi viikkoa sitten komission edustaja Mattia Zöll totesi täällä, mitä tulee valvontaan ja mahdollisiin perusoikeusrikkomuksien Sofia-operaation aikana. Hän sanoi, että neuvoantava foorum on saanut raportin liittyen valvontajärjestelmään. Onko tämä raportti kaikkien nähtävissä? Siis komissiohan puhui tästä tässä valiokunnassa kaksi viikkoa sitten. Kiitos. Mrs. Keller. Keller. Um, also thanks. Kiitoksia. Kiitän teitä jatkuvasta työstänne tässä konsultatiivisessa foorumissa todella tärkeää työtä. Näiden puolesta koko parlamentti on taistellut yhtä lailla kuin olemme taistelleet sen puolesta, saadaan tällainen perusoikeuksien valtuutettu. Näin ei usein tapahdu parlamentissa ja mielestäni on todella huolestuttavaa, jos perusoikeusvaltuutettu ei voi tehdä tehtävänsä, koska paikkoja ei ole täytetty. Muistan, kun hänet asiassa nimitettiin, ja tämä tapahtui vasta sen jälkeen, kun tämä valiokunta vähän painosti. Lievästi sanottuna vasta sen jälkeen Frontex oli valmis nimeämään perusoikeusvaltuutetun tässä voidaan vain korostaa, kuinka tärkeitä nämä tahot ovat, konsultatiivinen foorumi ja perusoikeusvaltuutettu Ehkä voitaisiin kirjoittaa vaikka kirje Frontexille täältä valiokunnasta ja todeta, että perusoikeusviraston paikat pitäisi täyttää, mitä tähän foorumiin tulee. Sen pitäisi saada kaikki asiakirjat, joita he tarvitsevat, liittyvät sitten perusoikeuksien tai muihin kysymyksiin, jotka mainitsette raportissanne, joista ette ole saaneet tähän mennessä tietoja. Ja kun ajatellaan sitten konsultatiivisen foorumin suostuksia, niitä ei sitä ole vältetty, mutta suostuksista tuskin koskaan otettu huomioon. Ne on vain tavallaan ohitettu. Tämä sukupuolista tekee mukava asia tietysti, mutta mitä tulee sitten muihin kysymyksiin, niin on mielestäni hyvin tärkeää, että ainakin keskustellaan näistä asioista. Frontex ei välttämättä tarvitse tehdä toimia kaikkien ehdotusten mukaisesti, mutta ainakin pitäisi keskustella tästä ja konsultatiivisen foorumin pitäisi olla varma, että teidän työtänne kunnioitetaan ja otetaan vakavissaan. Frontexissa. Joten ehdottaisin, että ehkä puheenjohtaja voisi kirjoittaa kirjeen Frontexille tästä ja todeta, että tämä asia on todella tärkeä kysymys liivivaliokunnalle tai koko parlamentille, ihan miten nyt vain valitsette. Tämä on myös tällainen käytännöllinen ehdotus, jota jossa voisimme ehkä olla avuksi. Sitten haluaisin vielä mainita yhden asian, se mitä tekin sanoitte Frontexin yhteistyöstä kolmansien maiden kanssa, kuinka tärkeää olisi arvioida perusoikeuksia ennen kuin tällaisia sopimuksia laaditaan. Ja tätä voimmekin tarkastella, kun käsittelemme Frontex-mietintöjä ja raportteja täällä kolmansien maiden kanssa. Tämä on todellakin aihe, johon me mielellämme vaikutamme. Kiitoksia. Um, Mrs. Sargentini? Kiitos, Tens Argentini. Thank you, Chair. Kiitos, puheenjohtaja. Kansalaisvapauksien valiokunta kävi vierailulla Bulgarian ja Turkin välisellä rajalla. Ei niinkään kauan sitten katsoimme myös rajavartiostoa ja tapasimme Frontexin edustajia siellä. Se, mitä ymmärsimme kansalaisyhteiskunnalta tämän matkan aikana oli se, että kun Frontex on osa tuota rajavartiolaitosta, niin silloin näitä sääntöjä seurataan ja ihmisoikeusrikkomuksia ei tapahdu. Mutta kun Frontex ei ole osa tuota toimintaa, niin silloin syntyy enemmän ongelmia. Mietipähän vain, että onko tällaisen tilanteen järjestäminen koskaan osa keskustelua teidän ja Frontexin johtajien välillä, sillä se, mitä minä ymmärsin tämän vierailun jälkeen Bulgarian, oli se, että koska Frontex ei koskaan aivan odottamatta osallistuu rajavarvontaprosessiin kansallisten vartijoiden toimesta, niin eikä sitä sinne pyydetä jonkunnäköistä vertaisarviointia tekemään, mutta se on siellä paikan päällä ehdottamassa – ainakin ulkomaailmalle sitä, että nämä rajavartiotoimenpiteet tehdään tiettyjen standardien mukaisesti. Näin ei kuitenkaan näytä olevan. Toinen kysymys koskee Unkarin tilannetta, jossa te totesitte, että tämä ei välttämättä ole sellainen asia, jossa Frontexin tulisi jatkaa toimintaansa ja ymmärrän, että tietysti meillä on Frontexilla vähemmän edustajia johtajuutta tuolla Unkarin rajalla. Te kritisoitte sitä, mutta minä nyt oikein ymmärrän sitä, että minkälainen rooli Frontexilla itse asiassa voisi olla Schengenin ulkorajalla, kun on erittäin suuri aita ja ihmisiä tulee erittäin vähän sisään. Miksi me haluaisimme edelleen mm, saada Frontexin sinne? Voisitteko ehkä selvittää sitä, mikä teidän mielestänne on tämä ajattelutapa, tai mikä Unkarin hallituksen on? Kyllä minä näen teidän kehonkielenne siellä, mutta esitän kysymykseni kuitenkin. Tai mikä Unkarin hallituksen ajattelutapa tässä taustalla on? Ja tämä johtaakin kolmanteen kysymykseen siitä, että kun puhuttiin eurooppalaisesta rajavartio- ja rannikkovartiolaitoksesta, käytiin pitkää keskustelua siitä, että jos jäsenvaltio ei valvo rajojaan tavalla, jota muut jäsenvaltiot arvostavat, silloin olisi mahdollisuus sille, että uusi raja- ja rannikkovartiolaitos sitten sinne menisi omatoimisesti paikalle. Se oli tällainen teoreettinen tapa hoitaa asia, koska asia kuuluu edelleenkin sen jäsenvaltion vastuulle, jonka alueella Frontex toimii. Voisitteko ehkä selvittää minulle sitä, että mikä suhde yksittäisten jäsenvaltioiden ja Frontexin Varsovan toimiston välillä on, kun katsotaan tätä uutta tapaa kantaa vastuuta. Ja lopuksi kyllä haluaisin, että kertoisitte näistä sopimuksista kolmansien maiden kanssa. Kuulin, että kollegat puhuivat Libyasta ja Turkista, mutta juuri kuulimme myös sen, että kertomus on julkaistu, joka koskee Frontexin sopimusta Albanian kanssa – Ja tässä kohdin me minun mielestämme alihank- otamme alihankkijaksi kolmannen maan hoitamaan tätä omaa tehtävää. No, mikä teidän roolinne tässä suhteessa on? Kiitos lopuksi vielä Joek. moje pytanie już e, postawiła Anna Gomez. Kiitoksia. Oikeastaan kysymykseni tuli jo esille, kun Rova Gomez puhui, koska minä halusin kysyä erityisesti herra Kessleriltä, että hän hiukan äh, yksityiskohtaisemmin kertoisi näistä ajatuksista, jotka liittyvät perusoikeuksien rikkomuksiin, joihin Frontex olisi syyllistynyt Unkarin rajalla. Mitä toimia, toimintoja tarkoititte ja minkälaisia syytöksiä voi kohdistua Frontexin viranomaisiin? Thank you. Um, um... Kiitos. Ennen kuin vieraamme saavat vastauspuheenvuorot, pari sanaa vielä minulta. Ensinnäkin raportissa on mainittu se, kuinka haluton Frontex on panemaan täytäntöön perusoikeusstandardeja ja suosituksia. Anna Gomes sanoi, että jäsenvaltiot kiistävät nämä rikkomukset. Mutta eikö tilanne ole päinvastoin? Eli tämä ei nyt ehkä ole osa strategiaa, mutta kuitenkin osa lähestymistapaa, jota jäsenvaltioissa on noudatettu. Sopimus Libyan kanssa esimerkiksi ei ole sellainen, joka tehtäisiin vahingossa. Jäsenvaltiot ovat ihan tarkoituksella allekirjoittaneet, eli ne ovat tästä samaa mieltä. Ei kyse ole mistään vastahakoisuudesta, vaan tämä on ihan mukaista politiikkaa. Ja tämä johtaa toiseen huomiooni. Tämä nyt ei ole perusoikeusviraston asia ratkaista. Poliitikkojen ja päätösten tekijöiden pitää tätä asiaa käsitellä. Eli tämä aiheuttaa paineita myöskin Euroopan parlamentille. Eli olen samaa mieltä siitä, mitä Ska Keller ehdotti, eli että Claude valiokunnan nimissä laati kirjeen näistä asioista, eikä pelkästään siitä, että kapasiteetti on riittämätöntä ja virkoja pitää täyttää, vaan yleisemmin, miten perusoikeusstandardeja sovelletaan ja mitä näitä sopimuksia on solmittu. Myöskin täytyy katsoa talousarviota ja miettiä, miten sitä voitaisiin hyödyntää, jotta pystymme saamaan enemmän tukea. Eli nyt saatte sitten vastata kaikkiin näihin esitettyihin kysymyksiin. It was a lot of complicated and... Tässä tuli paljon monimutkaisia, hankalia kysymyksiä, enkä ole ihan varma, pystymmekö niihin kaikkiin riittävässä määrin vastaamaan. Koska pyydän teitä nyt muistamaan seuraavan seikan. Me emme ole mikään valvontaelin Frontexin suhteen. Emme valvo ulkoisia rajoja, joten joskus meillä on sellainen tunne, että meillä on jopa vähemmän informaatiota kolmansista maista kuin teillä on. Mutta nyt hiukan yksityiskohtiin. Minulla ei ole yksityiskohtaisia lukuja siitä, kuinka paljon viranomaisia on valkattu Unkarista ja Kroatiassa. Tämä kysymys teidän pitäisi tehdä Frontexille tai komissiolle. Me emme tänään rohkene pohtia, kuinka paljon työntekijöitä on millekin operaatioalueelle sijoitettu. Emme ole tietoisia, ja sanon tämän ihan tahallisesti, me emme ole tietoisia ihmisoikeusrikkomusdokumenteista, joihin äh, Frontex olisi syyllistynyt. Varmasti saatte tietoa, jos tällaista dokumentaatiota olisi olemassa, mutta en voi sanoa varmuudella, etteikö ketään olisi tällaisessa tilanteessa, mutta tällä hetkellä meillä ei ole mitään tietoa dokumentoidusta ihmisoikeusrikkomuksista, jotka Frontex olisi ylöskirjannut. Sitten te mainitsitte välikohtaukset, jotka liittyvät Kroatiaan tapaukseen. Me olemme keskustelleet tästä, mutta me uskomme, että tämä valitapaus ei tapahtunut Frontex-toiminnan yhteydessä. Päinvastoin meillä ei ole mandaattia edes tutkia tätä asiaa jälleen kerran. Olemme neuvoantava elin Frontexille. Emme voi tietää kaikista puolista tilanteissa ulkorajoilla. Sitten mitä tulee Rova Gomesin kysymykseen, tässäkin meillä ei ole mitään omaa tietoa Libuan tilanteesta. Luonnollisesti monet kansalaisyhteiskunnan jäsenet, kansalaisjärjestöjen e- jäsenet raportoivat Libyan tilanteesta ja uskon, että te olette jo siteranneet tietoa, jota on tullut vaikka Human Rights Watch-järjestöltä. Mutta meillä ei ole mitään lisätietoa, jota tulisi meidän omista lähteistämme, koska meillä ei tällaisia lähteitä edes ole. Mutta Otitte kuitenkin tärkeän asian esille, josta mekin olemme jatkuvasti puhuneet. Meidän mielestämme Frontexin pitäisi laatia kattava ihmisoikeusarviointi ennen kuin se ryhtyy syvälliseen yhteistyöhön kolmannen maan kanssa. Tämä liittyy myös yhteistyöhön Albanian kanssa. En ole tietoinen mistään ihmisoikeusarvennusta, joka olisi tehty Albanian suhteen ennen kuin tämä sopimus tehtiin tai mistä nyt sopimusta on päätetty. Tämän takia en voi vastata tähän enkä antaa mitään lisätietoa asiaan. Sitten tämä Sofia-operaatio, se ei ole mikään Frontexin operaatio. Tämän takia neuvontavana elminä Frontexille minä en voi antaa mitään tietoa siitä, mitä tapahtuu Sofia, Sofia-operaation yhteydessä. Ja tämä on taas tällainen poliittinen kysymys, johon teidän valiokuntanne voisi kyllä puuttua. On monia eri toimijoita, jotka suorittavat erilaisia operaatioita ilman minkäänlaista tiedonvaihtoa, minkäänlaista valvontaa. Ei ole mitään elintä, joka tarkastelisi ihmisoikeusvaikutuksia, joita näistä eri eh, toimista syntyy. Ja vielä lopuksi, etten puhu liian pitkään, Martan pitää vielä myös vastata kysymyksiin. Sitten koskien Bulgarian ja Turkin rajakysymystä. Te lainasitte varsin mielenkiintoista argumenttia, josta usein kuulemme muiltakin taholta tässä kontekstissa. Jos Frontex toimii paikalla, jos sen virast, sillä on toimistoja siellä, niin silloin meillä olisi parempi, paremmin hallussa se, mitä siellä tapahtuu. Mm, muutoin kukaan ei voi tietää. Me olemme keskustelleet, tai tämä argumentti on tullut esille myös Unkarin yhteydessä. Me sanomme, että on hienoa, jos tietoa vaan on, mutta jos ei tee mitään tällä informaatiolla sitten, niin eihän siitä ole mitään hyötyäkään. Päinvastoin me taas sanomme niin, että jos ette itse näe, että on mahdollista tehdä tällä tiedolle mitään, sinulla olisi parempi vetäytyä kuin pysyä paikalla. Siis en siis pyydän, en viittaa mihinkään konkreettiseen välikohtaukseen, missä Frontex olisi ollut mukana Unkarissa tapahtuvissa ihmisoikeusrikkomuksissa. Me sanomme niin, että Frontexin läsnäolo, joka on ollut todellakin rajallista, mutta Frontexin läsnäolo Unkarissa tapahtuu sellaisissa puitteissa, missä suojeluturvallisuus, tu, tu, suojeluturvallisuutta ei enää voida taata. Me mietimme nyt tässä ja ihmettelemme, miten Frontex nyt luulee voivansa varmistaa sen, että noudatetaan ja edistetään perusoikeuksia kontekstissa, missä tämä on aika epätodennäköinen asia toteutumaan. Meillä ei ole konkreettista tietoa jostakin, mitä nyt on tapahtunut. Me analysoimme, analysoimme puitteita ja toteamme, että tietojen mukaan näistä puitteista meidän analysointimme analysointityömme tuloksena voimme todeta näin ja näin, kuin sanoa, että Frontex on toiminut tietyllä tavalla. Kiitoksia. Thank you very much. Um... Kiitoksia. Kuten Stefan sanoi, olemme aika hankalassa tilanteessa monien kysymysten suhteen. Mutta Olemme kiitollisia siitä, että olette varanneet aikaa tässä asiassa ja ryhtyneet aloitteisiin raporttimme pohjalta. Kuten jo todettiin, olemassaolomme on parlamentin ansiota hyvin pitkälti, ja monet edistysaskeleet Frontexissa ovat olleet mahdollisia ainoastaan Euroopan parlamentin jatkuvan tuen ja sitoumuksen ansiosta. Pidämme hyvänä sitä, että Olemme kuulleet konkreettisia ehdotuksia sen suhteen, miten voitaisiin tarttua tiettyihin asioihin, esimerkiksi perusoikeusviraston henkilöstökysymykset. Olemme pyrkineet katsomaan, mitä minimissään vaaditaan, jotta pystytään toimimaan riittävällä tavalla, kun mietitään, millaisia vastuita meillä on. Kyse on sitä, että täytetään paikat, vaan katsotaan, millä tavalla voidaan kehittää perusoikeusviraston mandaattia. Tämä olisi hyvä edistysaskel ja myöskin muut toimet. Tiedonsaanti. Tämä on monimutkainen ala. Mehän käsittelemme suuria tietomääriä, jotka saattavat olla luottamuksellisia tai välttämättä eivät niin olennaisia työmme kannalta – Myönteisiä edistysaskeleita on tapahtunut vierailujen suhteen. Puhuin äsken juuri siitä, että tarkastelimme näitä palautusoperaatioita. Ja me saimme niihin liittyvien olennaista tietoa. Eli tietyissä tapauksissa pystymme toimimaan tehokkaasti ja toisissa tapauksissa taas sitten odottaisimme, että tietoja tulisi oikea-aikaisesti. me käännymme sitten teidän puoleenne ja katsomme, mihin te olette valmis sitoutumaan ja mitä voitaisiin tehdä. Ja puoleltamme me jatkamme vuoropuhella Frontexin kanssa ja katsomme, millä tavalla pystyisimme toimimaan paremmin ja tehostamaan työtämme. Keskustelu siitä, miten Frontexin läsnäolo vaikuttaa perusoikeuksiin, niin se on erittäin hankalaa. Kuten mainitsin, monissa tapauksissa odotamme, että Frontex asettaa standardeja ja valvoo tehokkaammin. Ja samanaikaisesti tietyissä tapauksissa tätä ei pystytä takaamaan. Eli tässä pitää tarkastella jokaista tapausta erikseen, eikä tämä ole mitenkään helppo tehtävä. Sitten viittasitte UNHCRn raportteihin, ulkorajoihin, palautusten määriin. Ja tämähän vahvistaa sen, mistä Stefan puhui. Eli me emme ole mikään valvontaelin. Me emme pysty antamaan teille yksityiskohtausta vastausta, mutta tähän asiaan tulee puuttua. Ja tietyt kysymykset pitää ottaa myöskin Frontexissa esille. Meillä on huolenaiheita ja meidän täytyy viraston kanssa pohtia, millä tavalla asiat voidaan korjata ja miten voidaan varmistaa, että käytössä olevat mekanismit toimivat niin, että niiden, niitä sovellettaessa kunnioitetaan perusoikeuksia. Tämä on työtä, jota tulee vielä jatkaa. Ja lapsista on tehty konkreettisia suosituksia. On katsottu kukaan vastuussa mistäkin arviointi- ja valvontajärjestelmät ovat tärkeitä resurssien osalta. Toivottavasti tilanne kehittyy uuden perusoikeusstrategian myötä. Toivottavasti pystymme suojamaan näitä lapsia ja jatkamme keskustelua tänä vuonna Frontexin kanssa – mutta tähän vaaditaan työtä ja me olemme täällä tukemassa näitä toimia. Tässä nyt oli vastauksia näihin kysymyksiin, joihin pystymme vastaamaan ja kiitoksia vielä ja odottelemme jatkokeskustelua. En tiedä, onko Stefanilla vielä jotain. Vielä yksi asia, perusoikeus virastosta. Joskus tuossa sellainen kuva, että olet sitä mieltä, että tässä virasto ei pysty tekemään yhtään mitään. Ei näin ole. Tämä valtuutettu kuuluu todella hienoa työtä. Hän tekee erittäin arvokasta työtä, mutta kun ajatellaan tätä laajennettua mandaattia ja suurempaa toimintojen määrää, niin hän joutuu todella kamppailemaan – kun toimintaa, sen suhteen, kun toimintaa on niin paljon ja laajamittaista. Hän tarvitsee enemmän henkilökuntaa, pätevää henkilökuntaa, että voi paremmin kattamaan tämän laajan alan. Thank you very much and uh, thank you. Kiitoksia. Kiitoksia, että olitte paikalla. Kiitos esityksistä ja vastauksista kysymyksiin. Tämä on tärkeä kysymys. Ja kuten Skakeler ehdotti, niin pyydämme, että valiokunnan puheenjohtaja laatii kirjeen, jossa otetaan esille nämä kysymykset. Ja se tuli sillä hoitaa sekä käytännön tasolla, henkilöstön tasolla ja sitten myöskin poliittisella tasolla. Claude sitten toimittaa meille kirjeluonnoksen, johon voidaan esittää kommentteja. Ja kollegoille täällä ehdottaisin, että pitää paikkansa, että usein asiakirjojen saatavuus on mahdotonta ja sanotaan, että tämä on luottamuksellista hyvästä syystä. No, kokemukseni mukaan joskus on hyviä syitä, mutta useimmiten syyt ovat huonoja. Ja kaikki, kaikilla mepeillä ja kansalaisilla on oikeus saada näitä asiakirjoja nähtäväkseen, ja jos niitä ei saa, niin silloin voi mennä oikeuteen. Voimme hyödyntää oikeutta ja katsoa, että jos meillä on tiettyjä kysymyksiä, tiettyjä tietoja, joita haluamme saada, niin tieto voidaan pyy- esittää. Mutta kiitos tästä työstä, jota teette. Okay, colleagues, that brings us... No niin, kollegat. Olemme hiukan aikataulusta myöhässä, mutta varmaan saamme sen eron kurattua umpeen. Eli nyt kohdat 4 ja 5 esityslistalla. Eli EUn ja Islannin välinen sopimus liittyen ulkorajojen viisumipolitiikan rahoitusvälineeseen – osana sisäisen turvallisuuden rahastoa liittyviä täydentäviä sääntöjä vuosiksi 2014-2020. Ja samantyyppinen sopimus Sveitsin valaliiton kanssa. Esittelijät eivät ole tänään paikalla. Ensinnäkin Primdal Vistisen ECRstä. Hän ei päässyt paikalle. Ja toisen mietinnön esittelijä on Claude Morais, joka nyt myöskään ei ole paikalla. Vistisen pyysi, että puheenjohtaja lukisi seuraavan lausunnon hänen puolestaan. Asetuksen 515-2014 mukaan maat, jotka ovat mukana täytäntöönpanossa ja soveltamisessa Schengen-sopimuksen osalta, ovat mukana viisumisopimuksessa. Tässä on tarvittavat järjestelyt ja komissio pystyy näin kantamaan vastuunsa, mitä tulee budjetin toteuttamiseen assosiaatiomaassa. Ja katsotaan, miten Islanti maksaa EUn budjettiin. Esittelijä katsoo, että sopimuksella päästään Schengen-säännöstön tavoitteisiin, eli jaetaan tehokkuunta, jotta meillä on tehokasta ja yhdenmukaista rajavalvontaa. Näin voidaan... Niin, hetkinen. Tällä tavalla voidaan torjua laitonta maahanmuuttoa ja pitää kiinni unionin sitoumuksista perusoikeuksien ja ihmisoikeuksien alalla. Esittelijä suosittelee, että parlamentti antaa suostumuksensa tähän asiaan. Tämä oli siis Vistiseniltä. Ja sitten Sveitsin kanssa laadittava sopimus Morais myöskin suosittelee, että parlamentti hyväksyy sopimuksen mahdollisimman pikaisesti. Toivottavasti varjoesittelijät voivat hyväksyä nämä ehdotukset. Haluaako joku varjoesittelijöistä puheenvuoron? Döpre, olkaa hyvä. Äh, hyvä puheenjohtaja. Halusin vain sanoa, että olen aivan samaa mieltä näiden kahden esittelijän kanssa. Okay, wild statement there. No niin, se paljon raju kannanotto. Oliko muita puheenvuoroja? Ei. Eli määräaika menettelytarkistusten osalta on 16. toukokuuta puolelta päivin, eli keskiviikkona. Ja äänestys 24. toukokuuta. Halusiko komissio vielä puheenvuoron tästä asiasta? No, jos kaikki ovat samaa mieltä, niin ehkä se ei ole tarpeen. Hyvä. Sitten kohta kuusi. Mutta ai valmistelija on täällä. Eli kohta kuusi etyslistalla. Kulttuurihyödykkeiden vienti. Saimme komissiolta tiedon 13. Siinä sanottiin, että EUhun ei pitäisi tuoda kulttuurihyödykkeitä, joita on tuotu laittomasti. Tällainen kauppa liittyy veronkiertoon, terrorismiin, rahanpesuun. Inta ja IMKO yhdessä ovat vastuussa ehdotuksesta ja Libe laatii lausunnon ja valmistelijana Kriso Gonos, joka on nyt paikalla, mutta Spinelli siellä vähän häiritsee häntä. No niin, Spinelli, älkää häiritkö enää valmistelijaa. Eli Krisogonos, teillä on puheenvuoro. Uh, uh, dear colleagues, uh, cultural goods. Hyvät kollegat, kulttuuriperintö ja kulttuurituotteilla on korvaamattomat äh, taloudellinen, ympäristöllinen ja yhteiskunnallinen arvo. Ne ovat tärkeitä ihmisten identiteetille ja muistoille. Ne luovat myös kuulu, yhteenkuuluvaisuuden tuotte, tunnetta yhteisössä. Kulttuuriperintö on ei-uusiutuva luonnonvara, se on ainutlaatuinen, sitä ei voi korvata, eikä sitä voi vaihtaa muuhun. Siihen kohdistuu ajan kanssa vakavia haasteita, jotka liittyvät kulttuuriseen, ympäristöllisiin, sosiaalisiin, taloudellisiin ja teknologisiin muutoksiin, jotka vaikuttavat kaikkiin elämän muotoihin. Laiton kulttuurihyödykkeiden kauppa vie eteenpäin terrorismia, rahanpesua, veronkiertoa ja järjestäytynyttä rikollisuutta. Arvioidaan, että maailmanlaajuinen la- laiton kulttuurihyödykkeiden markkina-arvo on 6-8 miljardia dollaria vuosittain. Näin ollen se olisi kolmanneksi suuri markkina-alue huumausaineiden ja aseiden jälkeen. Meillä on myös todistusta siitä, että terroristijärjestöt, kuten ISIS, käyttävät laittomia markkinoita mm, toimintansa rahoittamiseen taide- ja kulttuurihyödykkeet, joita ISIS on ryöstänyt Syyriassa, Jemenissä tai muista maista. Usein laitetaan eurooppalaisten huutokauppatalojen kautta myyntiin riippumatta siitä, että meillä on lainsäädäntöä, joka estää kulttuurihyödykkeiden kaupan tietyissä olosuhteissa näiden maiden kanssa. Yksi kaikkein tunnetumista tapauksista koskee kulttuuri mm, pyhämuistoja Syyriasta, jota kuljetetaan Eurooppaan. Tämän seurauksena kulttuurissa, jossa taidetta ja kulttuuria arvostetaan voimakkaasti, ja on useita rikkaita ostajia, niin Eurooppa on äärimmäisen hyvä kohde kulttuurihyödykkeiden myynnille. Kuitenkin rajoitettavien jakelukanavien vuoksi ei ole helppoa pysäyttää tätä laitonta toimintaa, sillä raja ylittävä näiden tuotteiden ryöstely luo, oikeuta, luo oikeudellisia ongelmia näiden tuotteiden palauttamisille. Ne kuuluvat useisiin kansallisiin oikeustoimipiireihin, joissa on ristiriitaisia säännöksiä, jotka soveltuvat esimerkiksi siihen, mitä tulisi soveltaa tämänkaltaisissa tilanteissa ja miten tulisi määritellä, onko tietty taideteos ryöstetty vai ei. Tämän lisäksi monet eurooppalaiset ja kansalliset juridiset välineet, joita tällä hetkellä voidaan soveltaa rajoja ylittävissä palautusvaatimuksissa, kun kysymys on kulttuurihyödykkeistä, ovat epätäydellisiä. Kun kaikki nämä tekijät otetaan huomioon, ei ole epäilystäkään siitä, etteikö äärimmäisen nopeasti täytyisi parantaa tuota sääntelykehystä tämän omaisuuden palauttamiseksi. Tämänhetkinen komission ehdotus, joka koskee kulttuurihyödykkeiden maantuontia, on askel oikeaan suuntaan, mutta sitä tulisi selventää lisää ja parantaa myöskin kulttuurihyödykkeiden kulttuuriperimän väärinkäyttö, kuten myöskin näiden tuotteiden ryöstely arkeologisilta alueilta, museoista, kirjastoista, mukaan lukien sot- aseelliset konfliktit, joita terroristijärjestöt erityisesti tai muut rikosjärjestöt harjoittavat, ja monet myös EU-maat, kuten Kreikka, ovat joutuneet kokemaan, sitä tulisi ehdottomasti tuomita, estää ja rangaista. Tässä yhteydessä EUn ja jäsenvaltioiden tulisi ryhtyä asianmukaisiin toimenpiteisiin, jotta ne voisivat estää ja mm, torjua laitonta kulttuurihyödykkeiden kauppaa. Silloin kun nämä tuotteet ovat peräisin sotilaista konflikteja käyvistä maista ja erityisesti terrorista ja muilta rikollisjärjestöiltä, jotta voidaan mahdollistaa niiden turvallinen palautus. Näiden toimenpiteiden tulisi sisältää laittoman kaupan käyminen rajoille tässä tilanteessa sellaisissa kulttuurihyödykkeissä, kun jäsenvaltiot voivat kohtuudella olettaa, että tuotteet ovat peräisin sotilaallisesta konfliktista, varsinkin terrorismijärjestön, terrorijärjestön toiminnasta, eikä näitä tuotteita ole dokumentoitu tai sertifioitu. Jotta voitaisiin taata yhdenmukaiset, yh, ö, yhdenmukaiset ö, olosuhteet täytäntöönpanolle, Komissiolla täytyisi olla täytäntöönpanon valtaa, jotta se voisi ottaa käyttöön erityistoimenpiteitä, jotka koskevat tilapäistä kulttuurihyödykkeiden varastointia ja hyväksyntää. Lisäksi maahantuontilisenssit ja kaavakkeet tulisi olla sen laadittavana, kuten myöskin jatkosäännöt sen suhteen, mitä näille tavaroille pitää tehdä. Komissio pitäisi antaa myös lisävaltuuksia, jotta se voi tehdä järjestelyitä luodakseen luotettavan sähköisen tietokannan, jossa voidaan helposti vaihtaa tietoja varastoida sitä jäsenvaltioiden välillä. Jotta voidaan turvata avaus, äh, avoimuus ja demokratia, nämä valtuudet tulisi myöntää komissiolle sen jälkeen, kun on avoimesti käyty neuvonpitoa komission ja parlamentin kanssa, anteeksi, parlamentin ja neuvoston kanssa, ja äh, nämä näkemykset pitäisi ottaa huomioon. Komission ehdotuksen mukaan on äh, asianmukaista ottaa käyttö 250 vuoden ikäraja kaikille kulttuurihyödykkeille. Minun mielestäni tämä kynnysarvo ei ole mitenkään riittävä, että voidaan suojata riittävästi ja tehokkaasti kulttuurihyödykkeitä, jotka ovat seurausta laittomasta kaupankäynnistä, sillä monet äh, äh, hyödykkeet ovat tärkeitä kirjallisuudelle, tieteelle, taiteelle, tai arkeologialle ja ne on luotu viime vuosikymmenen aikana. Siitä syystä olisi asianmukaista ottaa käyttöön vähintään 55 vuoden kynnys joillekin, luokke, joillekin, joillekin kulutushyödykeluokille, jotta voitaisiin estää laitonta kulttuurihyödykkeiden kauppaa. Erityisprosessi ja vapaa liikkuvuus muu kuin kauttakuljetuksissa, kun kysymys on tärkeistä kulttuurihyödykkeistä tulisi alistaa maahantuojan lausunnolle ja maksu tulisi suunnata vastaanottajan jäsenvaltioille. Tämä koskee myös erilaiset näytteet, jotka kohdistuvat floran, faunaan, mineraaleihin, anatomiaan, historiaan liittyvät asiat mukaan lukien tiede ja teknologia, sotilashistoria ja muut tuotteet, kuten vaikkapa kaiverretut esineet, kolikot tai muut teknisesti mielenkiintoiset asiat. Vaikka tämä saattaa lisätä byrokratiaa ja kustannuksia, on pidetty tarpeellisena, jotta tehokkaasti voitaisiin taata avoimuus ja turvallisuus ja torjua laitonta kauppaa kulttuurihyödykkeissä ja sen sivuvaikutuksia. Joka tapauksessa maahan tuojan lausunnon tulee sisältää julistus, jonka omist, tuotteiden omistaja on allekirjoittanut, että nämä tuotteet on tuotu lähdemaasta sen lainsäädännön ja asetusten mukaisesti, riippumatta siitä, että vientimaa on sopimusosapuoli Unescon kulttuurihyödyke yleissopimuksessa. Tulliviranomaisten pitäisi tilapäisesti takavarikoida nämä tuotteet silloin, kun kulttuurihyödykkeet tulevat tulialueelle ilman, että kappaleessa 1 ja 2 artiklan 3, kolmessa esitetyt vaatimukset täyttyvät, jos tilapäisesti takavarikoidaan näitä tuotteita tai otetaan ne haltuun, pitää taata niiden optimaalinen säilytys Euroopan unionin ja kansainvälisen lainsäädännön mukaisesti. Jotta voitaisiin tarkastella Ähm, varsinkin rahanpesuun liittyviä kysymyksiä sellaisissa maissa, joita ovat kohdanneet luonnonkatastrofit tai äh, aseellinen selkkaus. Ja Euroopan unionin tulisi ottaa mukaan myös kansainvälinen laittoma kulttuurihyödykkeiden tarkkailujärjestö ja kansainvälinen museoneuvosto, jotta voitaisiin estää tulevat kulttuurihyödykkeiden ryöstelyt ja säilyttää siviilien henki. Lisäksi jäsenvaltioiden tulisi kehittää tietoisuuden lisäämiskampanjoita, jotta voitaisiin näin torjua laittomasta kaupasta seuranneiden tuotteiden myyntiä. Erilaiset hotlineit ja tietopisteet pitäisi ottaa käyttöön jäsenvaltioissa, jotta voidaan tiedottaa asiasta kulttuurihyödykkeiden ostajille tai muille sidosryhmille. Komission tulee hyväksyä viivytyksettä nämä säännökset ja niistä ei saa poiketa millään tavalla. Minun puoleltani esitellen olen avoin teidän näkemyksilläni, jotta voidaan parantaa tätä ehdotusta ja vahvistaa laittoman kulttuurihyödykkeisiin koskevan taistelun jotta voidaan vahvistaa laittoman kulttuurihyödykkeisiin koskevan kaupan taistelua. Kiitos ensin Kösteristen Gomez. Dear colleagues, dear Mr. Hyvät kollegat, Krisogonus, kiitoksia lausuntoluonnoksen esittelystä. Komissio on ehdottanut, että estetään terrorismin rahoitusta tällaisilla toimilla. Terrorismin torjunta on mielestäni tärkeää, mutta se ei voi olla ainoa syy pysäyttää tämän tyyppistä rikollisuutta. Kyse on ihmiskunnan yhteisestä muistista, sivilisaatiosta, joka on nyt vaakalaudalla laittoman kaupan takia. Emme tiedä, kuinka paljon antiikkia on markkinoille, joka on peräisin laittomista kaivauksista kriisialueilla. Tämä aiheuttaa peruuttamatonta vahinkoa koko ihmiskunnalle ja sen kulttuurimuistolle. Kun kulttuuri esineitä viedään pois alueelta, niin silloin tämä tuhoaa alueen kulttuurimuistoa. Tämän yhdistävän siteen tuhoaminen vahvistaa vallassa olevia. Varastetuilla tavaroilla ei ole paljon käyttöä tieteessä. Arkeologisia kaivauksia on aina ryöstetty jo ennen Syyrian ja Egyptin romahdusta, mutta nyt tämä toiminta on hyvin laajaa. Se on johtanut kannattavaan kauppaan ja tällä tavalla on ansaittu rahaan ilman riskejä ja Tällainen ryöstely jatkuu myös tulevaisuudessa. Meidän täytyy suojella kulttuurihöydykkeitä. Kyse on myöskin eurooppalaisten yksityisten keräilijöiden markkinoista. EUn alueelle tulevien kulttuurihyödykkeiden ei pidä saapua alueelle ilman, että katsotaan, kenellä on oikeus ottaa vastaan kulttuurihistoriallisesti tärkeitä esineitä. Tässä keskustelussa täytyy myöskin muistaa antiikkien, antiikkien omistussuhteet. Ilman yksityisiä keräilijöitä tällaisia pimeitä markkinoita ei olisi olemassa. Jos ei olisi yksityisiä kokoelmia, kansalaiset voisivat nähdä näitä esineitä esteettisiin ja informatiivisiin tarkoituksiin. Jos Euroopan parlamentti haluaa suojella maailman kulttuuriperintöä ja haluaa torjua rikollista toimintaa, ainoa vaihtoehto on kyseenalaistaa yksityiset antiikkikokoelmat. Komission ehdottama ratkaisu on väärä. Sorry. Niin, edustaja Köster, voisinko nyt pyytää, että päätätte puheenvuoronne? Second, please. In most countries of origin, the private possession of antiques... Useimmissa maissa 1800-luvulla jo kiellettiin tällaisten asioiden omistaminen. Eli meidän täytyy torjua tätä kauppaa, johon liittyy korruptiota. Ja toivottavasti tällä lausunnolla pystytään siirtymään tähän suuntaan. Kiitos. Kiitos sitten Gomez. Voisin allekirjoittaa sen, mitä kollega tässä juuri sanoi, mutta Mielestäni tämä ei ole ainoa tapa ja ainoa syy, miksi tarvitsemme tällaista toimintaa laitonta antiikkiesineiden kauppaa vastaan. Tämä on todellakin tärkeä kysymys. Pitää toimia tätä kautta myös terrorismia vastaan. Mehän tiedämme, että terrorismin rahoitus on löytänyt keinon hyötyä ryöstelijöiden toimistot, jotka ryöväävät kulttuuriperintöä kaikkialta. Ja näin on tapahtunut erityisesti Sy- Sy- Syyriassa, Irakissa ja myös Libyassa. Ja tätä kautta sitten rahoittavat omaa toimintaansa, mutta olen samaa mieltä, on moniakin muitakin syitä, miksi meidän pitäisi tuntea asiasta huolta. Tässä mielessä haluaisin kysyä esittelijältä pohtia, miten voimme jatkossa vaikuttaa tähän asiaan. Haluaisin vielä kysyä, on, oletteko pohtinut roolia, jota vapaasatamilla, vapaastamilla on, kun ajatellaan näin tavaroiden kulkua. Pyritään välttämään viranomaisten huomio ja niin edelleen. Tämä on sellainen asia, joita Panama-tutkimusvaliokunnassa olemme käsitelleet. Vierailimme Luxemburgissa, tapasimme siellä, kävimme siellä vapaasatamassa ja esitimme, kysymyksiä valtiovarainministeri Rosenborgille, jonka pitäisi olla kontrollissa sen suhteen, mitä Luxemburgissa tapahtuu. Emmekä kuitenkaan saaneet näitä kaikkia vastauksia. Ei ainoastaan Freeport Luxemburg ole sellainen taho, joka toimii myös Genevessä ja sitä ovat matkineet myös Singapore ja Dubai. Se, se on globaali vaikutus. Se on todellakin sellainen alue, jota pitää tarkastella mm, raportin yhteydessä, tai mitä yhteydessä. Hyvin tärkeä mietintö. Ja terroristit siis pyrkivät hyötymään laittomastaan tekijäseiden kaupasta. On myös tärkeää yrittää mm, löytää ratkaisu sille, mitä pitäisi tehdä, kun on kuljettu jo tänne Eurooppaan. Näitä esineitä viranomaiset näitä tunnistaa, mutta niitä ei ehkä voida välittömästi palauttaa alkuperämaahan. maahan because there is no governance, for instance. Koska esimerkiksi maassa ei ehkä ole enää ollenkaan hallitusta, niin kuin Libyassa vaikka. Mehän tiedämme, että hiljattain tuli esille verkosto, jonka Espanjan poliisi identifioi. Se välitti Libyasta ryöstettyjä antiikkiesineitä eteenpäin. Jos näitä esineitä löydetään, ne pitäisi antaa jonkun tahon valvontaa, koska ne ovat ihmiskunnan kulttuuriperintöä. Siihen asti, kunnes ne voidaan palauttaa maahan, joka pystyy varmistamaan niiden kunnollisen suojan. Ja näin nyt ei ole tällä hetkellä ikävä kyllä Libyan kohdalla tilanne. Um, Kiitoksia. Ennen valmistelijaa, onko komissiolla jotain lisättävää tässä vaiheessa? Olkaa hyvä briefly. Uh, thank you very much. Kiitoksia. Muutama asia nopeasti. Kiitoksia kovasti näistä tarkistuksista. Otamme ehdottomasti harkintaan mm, ja katsomme, voidaanko ne parantaa tätä ehdotusta. Muutama kohta näiden kulttuurihyödykkeiden palauttamisesta. Tämänhetkinen oikeusperusta 207 artiklan sopimuksesta ei kata sitä. Enkä ole ihan varma, että onko juridisesti Euroopan unionilla valtuudet säätää tuotteesta, joka on tuotu kolmannesta maista. Unescon 1970 sopimusten pohjalta mainitaan, että näin tulee tehdä ja näin tehdäänkin diplomaattisten kanavien kautta. Tällä tavalla että nämä hyödykkeet palautetaan sinne, mihin ne kuuluvat tänä päivänä. Olemme ottaneet huomioon myös sen, että 75 vuotta on esittelijän ehdottama aika – aikarajaksi kulttuurihyödykkäille. Tässä on tiettyjä ongelmia mm, siinä mielessä, että tässä on ehdotettu, että äh, maahantuontilisenssivaatimuksiin laitettaisiin luokka A, paleontologiset tuotteet, fauna ja flora. Siinä mielessä, että ne eivät ole kulttuurihyödykkeitä siinä ajatuksessa, että ne, olisi, ne olisivat ihmisten luomia – Tätä kaikkea luonnollisesti tarkastelemme. Tuemme kovasti kaikkea sitä, mitä puhujat ovat tähän mennessä todenneet. Mm, tämä kaikki myös heijastuu tuossa muistiossa syksy tälle ehdotukselle ja myös siinä valmistelutuotteessa, jota, jota tarkastelimme. Ja olemme todella ajatelleet sitä, että Tämä asia löytyy näistä vapavyöhykkeistä. Ja lisenssi ja muut vaatimukset koskevat myös hyödykkeitä, jotka on tällaisella vapavyöhykealue olemassa. Myös kulttuurihyödykkeet, jotka on ryöstytty. Käsittääkseni meillä on artiklassa kolme säännös, jonka mukaan tällaiset hyödykkeet voidaan hätätilanteessa varastoida kansallisten julkisten viranomaisten toimesta tilapäisesti, kunnes tilanne noissa sotakäyvissä maissa normalisoituu. Kiitoksia. Thank you. Um, then we come back. Kiitos. Ja sitten vielä valmistelija ihan lyhyt kommentti. I would uh, only like to express... Haluaisin vain kiittää kaikkia niitä, jotka olivat mukana keskustelussa. Ja muistuttaisin, että määräaika tarkistusten jättämiselle on 22. toukokuuta puolelta päivin. Okay, thank you very much. Right. Uh, Kiitoksia. Eli sitten kohdat 7 ja 8 on lykätty, eli emme keskustele niistä tänään. Eli nyt olemme kohdassa 9. Tämä on minun aloitteeni. Eli kirjallinen kysymys komissiolle, jonka toimittiin 8. marraskuuta liittyen Italian lainsäädäntöön, jota muutettiin ja nyt teletietoja säilytetään kuusi vuotta vähintään. Ja tämä uusi kausi hyväksyttiin osana lakia, joka liittyi muistaakseni imureihin, ja se nyt ei mitenkään liity tietojen säilyttämiseen. Eli tämä on aika merkillinen tapa tehdä politiikkaa. Komissio on nyt sitten vastannut tähän kysymykseen, mutta haluaisin kuitenkin hyödyntää valiokunnan oikeutta ottaa tämä asia esiin valiokunnassa ja haluamme komissiolta täysimittaisen vastauksen, koska komissiohan sanoi, että tämä on kansallinen kysymys eikä kuulu komissiolle, mutta käsittääkseni komissio on valmistelmassa uutta lakia tietojen säilyttämisdirektiiviksi. Kuuden vuoden tietojen säilyttämiskausi on mielestäni aivan liian pitkä ja Eurooppa-oikeuden vastaista. Eli mitä komissio tekee asialle? Täällä on ilmeisesti For Clay sisäasioiden pääosastolta. Olkaa hyvä. Thank you, Chair, and um, for the... Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitoksia, että saataisiin kunnon kokonaiskuva. Siteeran komissaari Avramopoulosin antamaa vastausta kysymyksiin. Ensimmäinen osa tästä kysymyksestä, jonka esititte, komissio vastasi siihen, että se on tietoinen Italian lainsäädännöstä ja se käynnistääkö se rikomusmenettelyt, siitä se informoi heti, kun sen on lisätietoa. Toinen osa on se, että sen kun me ennakoimme tuota toimivaltuutta, kun katsotaan sopimuksia, niin tietosuojalainsäädännön valvonta kuuluu kansallisille viranomaisille – erityisesti tietosuojaviranomaisille ja tuomioistuimille. Kolmas ja viimeinen kohta kysymyksessänne vastaus toteaa, että työ on käynnissä. Tietojen säilytyskysymyksessä Euroopan tuomioistuimen päätöksen seurauksena Tele2-tapauksessa – ja työryhmä, joka käsittelee neuvostossa näitä kysymyksiä, joka käsittelee siis tietosuojaa, jossa komissio osallistuu yhdessä jäsenvaltioiden kanssa. Asiaa käsitellään ja lopuksi, kuten todettiin vuonna 2018 työohjelmassa, komissio vie tämän äh, ohjeensa loppuun siitä, millä tavalla tietosäilytystä pitää noudattaa. Täällä on kaksi puheenvuoropyöntöä, mutta kysymyksen esittäjänä haluaisin esittää teille kysymyksen, johon olette vastata lopuksi. Te sanoitte, että kansallinen tietosuoja viranomainen puuttuu tähän, mutta viranomainen on tehnyt suosituksen hallitukselle ja valta päättyy sitten siihen. Eli se ei pysty estämään tämän lain voimaanastumista. Eli ainoa vaihtoehto on mennä oikeuteen ja se on hyvin aikaa vievä ja kallis ja hankala menettely. Varmasti Euroopan komissio ei katso, että tämä on oikea tapa panna täytäntöön eurooppalaisia sääntöjä tietosuojakysymyksissä, eli että kansalaiset joutuvat menemään oikeuteen. Minun käsittääkseni komissio on perussopimusten vartija ja sen pitää varmistaa, että EU-oikeutta noudatetaan ja sen tulee suojella kansalaisia, mutta miettikää tätä pari minuuttia ja seuraavaksi Spinelli ja seuraavaksi Zip, sen jälkeen Zipel. Mä Ivorei. Ennen kaikkea, Sofi, haluaisin kiittää sinua tästä kysymyksestä. Tämä on hyvin tärkeää, kun ajatellaan oikeuden tilaa Italiassa. Komission jäsen Avramopuloksen vastaus ei tyydytä minua. Tässä on viitattu kansallisiin ja eurooppalaisiin toimivaltuuksiin. Tässä on puhutaan eurooppalaisista laeista. Tässä on tosiaan pidennetty tietojen säilytyskautta kuuteen vuoteen – Ja tässä on selkeästi viitattu sääntöihin ja EUn toimivaltuuksiin ja myöskin tuomioistuimen päätökseen, jossa on todettu, ettei voida hyväksyä sääntöjä, jotka eivät ole oikeasuhtaisia ja jotka eivät ole ajallisesti rajallisia. Tämä nyt on tilanne Italiassa ja tämä on merkittävä kysymys. Koska jos nyt ajatellaan kiireellistä tilannetta, se saattaa liittyä mafiaan, terrorismin torjuntaan, niin silloin voidaan normalisoida poikkeuslait. Ja tätähän Italian tietosuojavaltuutettu on vastustanut, ja hän viittasi tuomioistuimen päätökseen – jossa on kielletty suhteettoman pitkät tietojen säilytysajat. Tästä syystä en nyt oikein näe, miksei voitaisi käynnistää rikkomusmenettelyä, kuten sinäkin ehdotit kysymyksessä. Eurooppalainen oikeusvaltioperiaate on nyt kyseenalaistettu, joten en tiedä miksei, kun tässä nyt on kritisoitu Puolaa ja Unkaria, mutta miksei sama voitaisiin tehdä Italialle, jos se kerran rikkoo oikeusvaltioperiaatetta. Kiitos, Ten Zippel. Kiitoksia puheenjohtaja. Pyydän anteeksi, jos joudun lähtemään heti tämän kysymyksen jälkeen, koska minulla on parlamentin ulkopuolinen kokous. Mutta mielestäni tämä kysymys on hyvin tärkeä meille parlamentissa. Nimittäin tämä Italian laki omaa mm, historiansa ja vanha tietojen säilytyslaki on jo käsitelty tuomioistuimessa. Nyt on uusi menettelytapa, johon te jo viittasitte. Tämä antaa sellaisen vaikutelman, että Italian hallitus ei halunnut uudestaan keskustella tästä tavallaan kätki tämän asian hyvin erityisellä tavalla. Ainoa viittaus, niin sanottiin, että tämä on kansallista toimivaltuusta puhua tietosuojelusta, eikä se kyllä tässä nyt riitä. Eikä se ole tottakaan. Ensinnäkin lain perusta on 20 artikla EUn terrorismin vastaisessa lainsäädännössä, joka voitaisiin jopa ottaa huomioon, jos tämä on oikea viittaus. Pitää myös muistaa vielä se, että johtosan kappaleessa tässä direktiivissä puhutaan suhteellisuudesta ja monista muistakin kysymyksistä, ja voimme myös puhua EUn perusoikeuskirjasta. Ja tässä mielestäni meillä on enemmänkin kuin yksi syy sille, että olisi eurooppalainen näkemys ja kanta tästä lainsäädännöstä, ja vakavissaan tarkistetaan tämä asia, sopiiko tämä yhteen EU-sääntöjen ja lakien kanssa. Tältä kannalta katsottuna en todellakaan voi ymmärtää, miksi ainoa Vastaus komissiolle on, että tämähän nyt on kansallista toimivaltuusaluetta, koska jos näin sanon omassa vaalipiirissäni kansalaisilla, he kyllä katsovat minun ja sanovat, että no, minä luulen, että meillä on EU olemassa, jolla on yhteisiä arvoja, yhteisiä sääntöjä, joten miten tämä nyt muka voi olla pelkästään kansallista toimialaa, joten tähän kysymykseen pitää vastata ja komission pitää ryhtyä laajempiin toimiin kuin sanoa, että meidän velvollisuutemme ei ole tässä toimia. Ja kiitos ennen kuin lähdette ja ennen kuin Ferkilä saa puheenvuoron, niin ehdottaisin virallisesti valiokunnan koordinaattoreille, että he miettivät, pyydetäänkö lausunto oikeudellisesta yksiköstä liittyen komission perusteisiin, eli että sillä ei ole valtuuksia tai että tämä ei ole eurooppalainen asia. Haluaisin, että tämä asia analysoidaan kunnolla komission perusteen osalta – jonka mielestä sillä ei ole tarvetta toimia. Eli jätän tämän asian koordinaattoreille. Ferklein. Thank you again, Chair. I... Kiitoksia. Ymmärrän nämä kysymykset, joita nyt tuli valiokunnan jäseniltä. Keskityn nyt siihen, miksi komissio vielä ei ole käynnistänyt rikkomusmenettelyä Italiaa vastaan ja mitä se nyt odottelee. Täytyy muistaa, että kun mietitään tietojen suojakysymyksiä tuomioistuimen päätöksen jälkeen, se on hankala asia. Tämän osa laajempaa keskustelua ja komission periaate on, että ennen kuin tehdään päätöksiä rikkomusmenettelyistä, jotka ovat aika kovia päätöksiä, niin on tärkeää, että komissio ymmärtää täysin, mitä tällaiset päätökset merkitsevät. Tässä kyse on kansallisesta tietosuojakysymyksestä. Tätä arviointia jatketaan koko ajan, sitä ei ole vielä saatu päätökseen. Jäsenvaltioiden kanssa ja Eurojustin Europolin kanssa ja perusoikeusviraston kanssa tarkastelemme kaikkia vaikutuksia, joita tällaisilla päätöksillä on. Katsomme, miten se vaikuttaa EU-tietosuojasäädöksiin. Ja havaitsimme, että tilanne onkin paljon monimutkaisempi kuin olimme kuvitelleet, ja siksi komissio ei vielä ole tehnyt päätöstä rikkomusmenettelyn käynnistämisestä. Okay. Well, I'd be really... Selvä. No, haluaisin kuitenkin nähdä tämän analyysin, koska ei tämä mielestäni nyt niin monimutkaista ole. Tekin viittaatte vastauksessanne kansallisiin tietosuojavaltuutettuihin, ja kansalliset valtuutetut sanovat, että tämä laki on EU-oikeuden vastainen. Eli kuinka hankala tämä voi oikein olla? Alan hiukan väsyä siihen, että aina kun komissio vastaa johonkin parlamentin kysymykseen, niin se on ihan sama vastaus. Me valvomme tilannetta. No te kovasti valvotte. Jos kansallinen viranomainen katsoo, että EU-lakia on rikottu, eikä se pysty tekemään asialle mitään, niin teidän pitää silloin toimia. Siis kuinka hankala tämmöinen voi olla? No, täällä nyt ei ole kunnolla ihmisiä paikalla, jotta voimme käydä syvällistä keskustelua, mutta Tämä valiokunta voi pyytää oikeudellista analyysiä tilanteesta, erityisesti kun ajatellaan, että komission velvollisuus on varmistaa se, että noudataan EU-lakia. Ei ainoastaan silloin, kun se on poliittisesti helppoa, vaan myöskin silloin, kun lakkeja on rikottu ja asiaan pitää puuttua mahdollisimman nopeasti. Se on komission velvollisuus kansalaisten suhteen. Mutta kiitoksia, että olitte paikalla. Sitten seuraava kohta esityslistalla. Nyt on pikku ongelma, koska kohta 10 rahanpesun torjuminen rikosoikeudellisin keinoin esittelijä ei ole vielä paikalla. Hän tulee ehkä parin minuutin kuluttua. No, Pari minuuttia aikaa, hakekaa vaikka kahvia tai käykää pesemässä kädet. Voitte laulaa vaikka. Kuka haluaa laulaa?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

rapporteur. <laughs> okay. As he's taking his seat, I will do the introduction to... No niin, esittelijän paikalla, eli kohta kymmenen esityslistalla. Eli rahanpesun torjuminen rikollisoikeudellisen keinoin selontekovaliokunnalle ja trilogineuvottelujen tilanteesta. Seuraava kokous on 30. toukokuuta Strasbourgissa – ja Corrao kertoo meille tilanteesta. Olkaa hyvä. Okay. Grazie. <clears throat> Grazie, presidente. Kiitoksia, puheenjohtaja. Suokaa anteeksi tämä myöhästyminen. Lento oli hiukan myöhässä. Ja minähän tulen ihan toiselta puolelta Eurooppaa. Niin, ensinnäkin haluaisin kiittää varjoesittelijöitä yhteistyöstä kun olemme käsille tätä asiaa. Haluaisin kiittää myöskin puheenjohtajavaltiota Bulgariaa hyvästä yhteistyöstä. Pyrimme löytämään kompromissiratkaisuja, jotka kaikki voivat hyväksyä. Kiitän myöskin komissiota rakentavasta lähestymistavasta, joka sillä oli ja joka sillä edelleen on neuvotteluissa. Tavoitteena oli luoda tehokas selkeä ja kattava teksti, jolla voidaan puuttua porsaanreikiin, joita rikolliset hyödyntävät rikollisessa toiminnassaan ja kun he hankkivat rahoitusta toiminnalleen. Tuomari Falconen tietojen mukaisesti pitää seurata rahoja, jotta löytää mafiat ja rikolliset ja myöskin terroristit tällä hetkellä tällä välineellä viranomaiset pystyvät toimimaan juuri näin, eli estämään sen, että varoja käytettäisiin laillisessa taloudessa. Meillä on ollut neljä neuvottelukierrosta ja myöskin teknisiä kokouksia. Olemme päässeet asioissa eteenpäin ja tavoitteena on se, että työ saadaan päätökseen seuraavissa neuvotteluissa eli 30 toukokuuta Strasbourgissa. Olemme saaneet aikaan sopimuksen tietyistä tärkeistä asioista, esimerkiksi mitä tulee direktiivin soveltamisalaan, jota sovelletaan kaikkiin rikoskategorioihin ilman mitään poikkeuksia. Katsomme myöskin poikkeuksia, sanktioita fyysisille henkilöille, esimerkiksi kielto olla mukana julkisissa hankinnoissa. Katsomme myöskin, mitkä ovat raskauttavia asianhaaroja – Neuvostossa käsitellään vielä tiettyjä tärkeitä asioita, esimerkiksi se, että otetaan mukaan henkilöt, jotka ovat mukana poliittisessa toiminnassa ja myöskin pitää pystyä paremmin takavarikoimaan hyödykkeitä, jotka ovat peräisin rikollisesta toiminnasta. Kun sopimus on saatu aikaan näistä asioista, sen jälkeen voimme päättää neuvottelut ja saamme aikaan tekstin, jolla tehokkaasti voidaan torjua tällaisia inhottavia rikoksia. Ja voin sanoa, että olen aika tyytyväinen siihen, mitä tähän mennessä on saatu aikaan. Kiitos. Want to come in? Kiitos. Ja sitten Stakowski.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 haluaisin tietää, minkälaisia pääesteitä on sille, että päädytään yhteisymmärrykseen neuvotteluissa. Kuulin sanottavan, että jotkut jäsenvaltiot äh, ja valtioilla on ongelmia tämän mietin asian kanssa kohdalla, ne pitäisi pystyä ratkaisemaan. Sitten vielä lopuksi mm, on myös kyse pienistä summista jäsenvaltioissa varsin usein on seurattu merkittäviäkin rahasummia jäsenvaltioiden sisällä, mutta sen jälkeen pitäisi myös seurata tai jäljittää pienten rahasummien siirtoja esimerkiksi terroristisille järjestöille ja niin edelleen. Joskushan on kyse myös vaatimattomien rahasummien lähetyksistä eri ryhmien tai ryhmittymien välillä. Kiitos. Okay, no other requests for the floor. Muita puheenvuoropyyntöjä oli, eli Korao. Allora, intanto ringrazio. Kiitoksia Tchaikovskille toivottavasti kaikki, mitä hän sanoi, tuli tulkkauksessa. Kyse on siis direktiivistä, joka liittyy rikoslainsäädäntöön, eli kyse ei ole rahanpesun estämisestä yleensä, vaan siitä, että harmonisoidin rikoslainsäädäntöjä jäsenvaltioissa ja pyrimme toimimaan niin, että estokeinot oikeudellisella tasolla, meillähän on erilaisia lainsäädäntöjä, niin että rikoslainsäädäntöä tältä osin voitaisiin harmonisoida. Direktiivissä on todettu, että rikokset, joista ovat peräisin varat, joita kierretään, ne pitää määritellä samalla tavalla kaikkialla Euroopassa. Eli kaikki tuomarit Euroopassa voivat asettaa syytteitä samoista rikoksista. Harmonisoimme sanktioita harmonisoimme rikoksen määritelmiä fyysisten ja oikeudellisten henkilöiden osalta. Jo, sitten pitää olla sääntöjä, joilla ratkotaan oikeudenkäyttöalueiden välisiä kiistoja. Yritämme saada tämän mukaan vielä. Eli jos yksikään jäsenvaltio ei halua edetä rikosten käsittelyssä. Tähän liittyy myöskin arkaluontoisia kysymyksiä, kuten takavarikoinnit. Odottelemme komissiolta ehdotusta tästä asiasta, mutta olemme pyrkineet etenemään ja hyödyntäneet jäsenvaltioiden kokemuksia ja koetamme harmonisoida näitä asioita myöskin muiden Euroopan valtioiden kanssa. Näissä asioissa varmaan ei saada aikaan mitään orgaanista lakia seuraavalla lainsäädäntökaudelta. Hankalat kysymykset liittyvät tietysti käsitteisiin rikoslainsäädännössä, jotka eivät ole kovin selkeitä kaikissa jäsenvaltioissa. Sitten kun ajatellaan lähtökohtaa, niin täytyy sanoa, että valtaosa neuvostosta, selkeä enemmistö, myöskin parlamentissa on halunnut edetä ja päästä yli esteistä, jotka aluksi vaikuttivat hankalilta. Kyse ei ole mistään tietyistä summista, kyse on vain rikoslainsäädännöstä, eli puhumme sanktioista ja ennaltaehkäisystä rikollisen toiminnan osalta – silloin kun kyse on rikollisesta toiminnasta, joka liittyy rahanpesuun. Kiitoksia. Onko komissiolla jotain lisättävää? Ei. Selvä. No niin, sitten tämä kohta voidaan päättää. Sitten olemme kohdassa 11, joka harjoitetaan suljetuin ovin. Eli ne, joilla ei ole oikeus olla paikalla, Voisitteko poistua salista?